Zum Bericht Grech. Grechin mietintö. Kollega Jaar. Herr Kollege Jaar. Ja. Kollega Jaar. Ja, vielen Dank. Niin, kiitos paljon. <clears throat> kiitos paljon puhemies. Minuakin ilahduttaa se, että mietinnössä, joka koskee kuluttajille tarvittuja yhteismarkkinoita, pienet ja keskisuuret yritykset mainitaan. On aivan oikein todettu 46, että pääoman saanti on pääongelma, se on totta. Edelleenkin on yksinkertaisempaa saada aikaan vipurahasto, jossa on miljoona summia, kuin saada muutaman tuhannen euron luotto yritystoimintaa varten. Tässä mielessä haluaisin, että mietintö jää pelkäksi pilvelinnaksi, joka on puhetta, vaan että konkreettiseen toimintaan siihen löytää sitten syytä komissio. Kiitoksia, Jaar. Seuraavaksi rouva kollega Figueredo. Frau Kollegin Figueredo hat... Kollega Figueredo onkin lähtenyt mieluummin lounaalle. Sitten äänestysselitys äh, kollega Schmidtin mietinnöstä. Kollega Mikolasik. Ďakujem, pán predsedajúci. Verím, že prehodebenie dialogu... Niin, olen vakuuttunut siitä, että Vuoropuhelu yliopistojen ja talouden välillä osaltaan edistää kasvua. Minua häly, minusta on hälyttävää se, että työttömyysluvut, nimenomaan nuorisotyöttömyyden luvut kasvavat, koska eh, nuorten työttömyys johtaa usein siihen, että he lykkäävät perheen perustamista tai epäröivät sitä – ja ajatellen demografista tilannetta Euroopassa, se johtaa kielteisiin tendensseihin sosiaalisessa ja taloudellisessa ympäristössä. Meidän pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka antavat suosituimmuusaseman nuorisolle eh, siirtymisessä työmarkkinoille, jotta heidän potentiaalia voidaan kehittää. Sen lisäksi tulisi koulutus nähdä toimenpiteenä, joka on osa köyhyyden torjuntaa, niin että ihmiset, jotka esimerkiksi ovat vammaisia, saisivat mahdollisuuksia. Kiitoksia kollega Mikko Lashik. Sitten on vuorossa yksi äänestysselitys Olka Harsin mietinnöstä. Kollega Kelly saa puheenvuoron. Ähm, Votaales in favor Äänestin tämän mietinnön puolesta. Mielestäni on tärkeää tehdä oikein tässä suhteessa. Ydinvoimasta yleisesti ottaen haluaisin todeta, että hyvin monet kansalaiset omassa maassani ovat äh, hämmentyneitä. Miltei kaikki vastustavat ydinvoimaa. Äh, Chernobylin ja muiden onnet, no, ja Salafieldin onnettomuuksien seurauksena. Siitä syystä pyytäisin komissiota tutkimaan tätä kysymystä kysymys on ydinvoiman eduista ja haitoista. Ja pyytäisin julkaisemaan asiakirjan niin, että kansalaiset voivat sitten tehdä päätöksensä totuuteen eikä niinkään tunteisiin perustuen. Yhteenvetona haluaisin onnitella teitä aivan erinomaista työstä, kun nyt olette ensimmäistä kertaa puhemiehenä. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia kollega. Eli hyvin ystävällisiä sanoja. Sitten on toinenkin äänestysselityspuheenvuoro. Toteaisin vain, että normaalisti äänestysselitykset, niitä, niistä puheenvuoro pyydetään ennen äänestystä. Annan nyt poikkeuksellisesti kollega Kostikille puheenvuoron. pekne. spoločenstvo... Niin, herra puhemies. Euroopan yhteisö antaa taloustukea Liettualle Bulgarialle ja antavat niille tukea siinä, että ne velvoit, jotka liittyvät ydinvoimaloiden käytöstä ottamiseen, ne saisivat tukea. Bulgarian osalta tätä annettiin vuoteen 2009 ja tavoitteena oli, että tuet annettaisiin niin, että varmistettaisiin turvallisuus Herra kollega, täytyy keskeyttää puhuverran, koska te ette voi esittää, esittää äänestysselitystä ihan toisesta asiasta, mikä on puhuu. Ette voi muuttaa aihetta niin nyt, kun äänestysselitystä ne annatte. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten on vuorossa kollega Huon Gokin mietintö ja sitten koskeva äänestysselitys. Kollega Tarpella ei ole paikalla. Sitten on vuorossa kollega Van Dalen. Kiitoksia, puhemies esittelijä on esittänyt äh, erittäin outoja tarkistuksia tähän mietintöön. Kysymys hän on siitä, että rikotaan mm. vakauspakettia selkeästi. Ja esittelijä halusi poistaa tärkeitä tarkistuksia. Tämä on erittäin järkyttävää. tarkoituksena on ollut se, että tuhotaan koko talous eh, näiden tarkistusten avulla. 250 EPP, EPP-jäsentä eivät ole halunneet ymmärtää, että tällainen tilanne on olemassa. Luonnollisestikin meidän täytyy välittää kansalaisille oikea viesti tästä asiasta. Muussa tapauksessa Euroopan tulevaisuus on tuhoon tuomittu. Onneksi kuitenkaan näitä tarkistuksia ei siis hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Van Dalen. Kollega Giegold, joka olisi pitänyt saada puhua jo aikaisemminkin. Kollega Giegold ei ole paikalla. Sitten rouva kollega Ford. Thank you. I welcome this... Niin, pidän tätä mietintöä julkisesta taloudesta hyvänä. Se on huomattavasti parempi kuin ensimmäinen luonnos. Korkeat verot ovat olleet suuri huolenaihe Israelissa ja muuallakin. Meidän täytyy antaa rahoituksellisia stimuleita, stimulaatioja. On tarvetta keskittyä siihen, että päästään eroon korkeista työttömyysasteista ja että vähennetään verorasitusta, joka kohdistuu ennen kaikkea pieniin ja keskuudin yrityksiin. Meidän täytyy katsoa, että jos raha on käytettävissä, se osoitettaisiin investointeihin, jotka edistävät kasvua, kuten tutkimus ja kehitys ja vihreät ja älykkäät innovaatiot. Tätä meitä myöskin ajatella ikääntyvää väestöä. Eläkejärjestelmien täytyy olla läpinäkyviä niin niiden täytyy ottaa, huomi- ottaa huomioon silloin, kun katsotaan julkista velkaa on muitakin asioita, oli asioita, joista olen huolissani mietinnössä, miksi maahanmuutto on asia, jo pitäisi käsitellä herkällä tavalla se voi olla ratkaisu aukkoihin työvoimassa, mutta ottaa myöskin huomioon paikalliset tekijät. Olen yhtä mieltä siitä, että eurooppalaiset ongelmat edellyttävät eurooppalaisia ratkaisuja, mutta tulee tietoisia kuitenkin maailmanlaajuisesta taloudesta ja kunnioittaa meidän kansallisten hallitustemme perustavanlaatuisia oikeuksia. Kiitoksia kollega. seuraukseen, kollega Klais. Ja Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä ehdotusta vastaan ja tärkein syy siihen on se kevytmielisyys, jolla tätä asiaa on lähestetty. On pyydetty lisäämään edelleen enemmän maahanmuuttoa Eurooppaan. Miten pitkälle Euroopan parlamentti voi tässä suhteessa oikein mennä? Nyt jo kärsitään ongelmista, jotka aiheutuvat täysin hallitsemattomasta maahanmuutosta. Eurooppa, Euroopassa pitäisi tehdä kustannushyötyanalyysi siitä, mitä hyötyä meillä tästä maahanmuutosta ylipäätään on. Hyvin monet jäsenvaltiot painiskevat tämän ongelman kanssa, mutta ovat kuitenkin kieltäytyneet tällaista kustannushyötyanalyysin tekemisestä. Miten tämä on mahdollista? Ja meidän täytyy ehdottomasti ottaa myös huomioon kolmannen maailman tilanne, jossa aivovuotoa tapahtuu jatkuvasti kaikki tärkeät voimat siellä yhteiskunnasta vuotavat Eurooppaan, mikä vain edelleen heikentää niiden maiden tilannetta ja pahentaa ongelmia. Kiitoksia kollega Klai. Sitten vuorossa kollega Peijon mietintö ja äänestysselitys kollega Dots. Frau Kollega Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä omaa vastaan, joka koski Välimeren unionia erinäisistä syistä. Sitten tarvitaan vakaata, sitten saadaan aikaan vakaa välimeri merkitsee huomattavaa kustannusta Euroopalle, mutta kun on tiukka talouden tilanne Euroopassa, ei ole asianmukaista, että tämä talo ryhtyisi suunnittelemaan tällaisia asioita yhteiskuntien kustannuksella. Tämä saisi voimakasta sihteeristöä ja naapuruspakettia, jotka eivät ole johdonmukaista politiikkaa tällaisena ajankohtana. Tein tarkistuksen viisi, jossa pyydettiin, että pyrittäisiin kohottamaan EUn ja Israelin välisiä suhteita. Tasapaino, jota vaaditaan Euroopalta, tässä ei ei kuitenkaan näitä asianmukaista tukea Israelin. Kiitoksia kollegalle. Sitten kollega Posselt. Puhemies, ja 80-luvun alussa nuorena toimittajana kävin kuningas Hassanin pakeilla – ja siinä puhuttiin, ja jos äskettäin juuri hylättiin liitännäissopimus EUn kanssa, että se on vedottanut Välimeren yhteisen puolesta. Ja olen nähnyt Otto von Abskurin tekevän työtä e, jossa on sanottu, että tämän alueen pitäisi olla yhteistyössä Euroopan unionin. John Paul Picamper sanoi presidentti, kirjoitti presidentti Sarkosin oma elämän kerran, jossa sanottiin, että Välimeren unioni tulee paneurooppalaisesta liikkeestä. Miksi minä mainitsin tämän? No koska minun halusin sanoa, että tämä koko e, juttu ei ole mikään ranskalainen juttu, eikä myöskään, myöskään mitään haaskausta, niin kuin on sanottu, vaan että, että itäisen kumppanuuden jälkeen tämä on tärkein ulkopoliittinen väline Euroopan unionille – mutta juuri siitä syystä meidän täytyy rakentaa se oikein, meidän täytyy luoda poliittiset rakenteet eikä mitään vapakauppavyöhykkeitä, koska me tiedämme, että Viileämeren äh, yhteisö, sanon tämän brittikollegoille, tämä, tämä on osa Eurooppaa. Tämä ei saa jäädä heikoksi osaksi Eurooppaa, vaan vakaa osa Eurooppaa. Kiitoksia kollega olet Sitten vuorossa äh, kollega Kirjoitin mietintö ja äänestysselitykset herra Kela. Olkaa hyvä. arvoisa puhemies Kiitoksia hyvä puhemies. Tuin alkuperäistä kappaletta 12 tässä mietinnössä, jossa oltiin huolestuneita siitä, että etnisiä puhdistuksia on hyödytty ikään kuin alkusoittana Venäjän toiveille Etelä-Osetian ja Abhasian alueelle. Minä vaadin sitä, että Venäjän täytyy noudattaa aselepositoumuksiaan välittömästi ja myös välittömästi poistaa EU-pääsy Abhasiaan ja Etelä-Ossetian. Tämä on täysin sietämätön tilanne. Siis se, että EUn edustajien täytyy pyytää pääsyä näille alueille – Tätä taustaa vasten vetoa siihen, että Venäjä noudattaa ja kunnioittaa Georgian itsemääräämisoikeutta. Kiitoksia kollegilla. Tämä oli viimeinen äänestysselitys. Istunto keskeytetään ja jatketaan kello 15.